yksinkertaistettu menettely 138 säännön mukaan työjärjestyksessä herras Kurjan mietinnöstä Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodesta. Ja uskon, että esittelijä haluaisi puheenvuoron. Se no solo... Molto rapidamente, presidente, grazie. No niin, ihan nopeasti, puhemies. Kiitoksia nyt joka tapauksessa, että sain puheenvuoron haluaisin kiittää parlamenttia sen tekemästä työstä ja erityisesti eri valiokuntia. Puhun nyt kaikkien varjoesittelijöiden nimissä, jotka ovat tehneet työtä tämän mietinnön parissa. Me olemme saaneet aikaan mietinnön, joka mahdollistaa sen, että sadat miljoonat vapaaehtoistyöntekijät pystyvät toimimaan paremmin Euroopassa. Ja tällä hetkellä toimivat julkisen hyvän puolesta ilmaiseksi. Budjettia on korotettu, me olemme lisänneet paikallista toimintaa eri järjestöjen ja yhdistysten osalta. Ja haluaisin kiittää puheenjohtajavaltio Ruotsia ja komission jäsentä, joka on mahdollistanut tämän työn. Eli kyseessä on vuosi, jolloin keskitytään tähän vapaaehtoistyöhön, joka on yhteiskuntamme selkäranka. Ja haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet työtä näiden asioiden parissa. Um, Kiitoksia paljon. Nyt yksi äänestys, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty onnittelut esittelijälle. Seuraava kohta on äänestys Herbert Roilin mietinnöstä EUn ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Herra Brock, olkaa hyvä. No, äänestyslaitteeni ei toiminut. Voisiko joku tulla nyt korjaamaan? Äänestin kaksi kertaa kyllä. Tai jos tekniikka voisi tulla korjaamaan laitteen. Tämä laitetaan merkille ja lähetämme teknikon sinne. Seuraava kohta on äänestys yksinkertaistetussa menettelyssä Roilin mietinnöstä kansainvälisestä kumppanuudesta energiatehokkuusyhteistyötä koskien. Jälleen nimenhuutoäänestys. Äänestys äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Se on myöskin hyväksytty onnittelut esittelijällemme näistä kahdesta mietinnöstä. Seuraava kohta on esitys ulkoasianvaliokunnasta 2009 laajentumistrategiasta. Kohta yksi erillisäänestys puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Voidaan tietysti tarkistaa Tarkistamme koneellisella äänestyksellä tarkistus 6. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 1. äänestyksellä. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus 12. Nimenhuun äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11. Me äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Haluaisin tarkistaa tämän äänestys tarkistusta kolme. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitten mennään tarkistukseen 13 puolesta vastaan. Nimenhuunoäänestys ilmeisesti. Tarkistus 13, nimenhuutoäänestys. Olet kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 4 Tarkistusneljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. Tarkistus neljä. Tarkistetaan koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 14. Nimenhuuto. Äänestys. Äänestys alkaa. tarkoitus 14. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa, tarkistus 15. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty.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 Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 24 erillisäännöstyksen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimme tarkistaa. Tarkistus. Tarkistetaan tarkistus kahdeksan. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan, jos haluatte koneellinen äänestys tarkistuksesta 10. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Johdanto-osan kappale C, kohta kohdalta kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten päätöslauselma. Ehdotus kokonaisuudessaan äänestettäväksi puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Kollegat, sitten minulla on ilmoitusasia. Se nyt on ehkä ihan sopiva, koska juuri äänestimme tästä mietinnöstä, joka liittyy vuoden 2009 laajentumistrategiaan. Ilmoitan teille, että paikalla tänään on valtuuskunta Kroatian parlamentista Saporista.